ja että lainsäädäntö loppujen lopuksi on kaikkien hyväksyttävissä ja tuo Euroopalle lisää arvoa. Kiitos. Kiitoksia. Kollega Manders, keskustelu on päättynyt ja huomenna äänestykset 12.30. Sitten seuraava kohta esityslistalla suulliset kysymykset komissiolle ja tämä koskee EU-pankkialan stressitestejä. Eh, kollega Fortman Kohl saa kahden minuutin puheenvuoron. Uh, could you please uh, speak with the microphone? Voisitteko ystävällisesti laittaa mikrofonin päälle ennen kuin puhutte? The microphone. microphone is working. Kyllä minun mikrofonini toimii. Dit heeft commissaris Barnier ook even de gelegenheid eh, gegeven om zijn plaats... Niin, tässä annetaan hetki aikaa komissaari Barnierille istahtaa. EPP-ryhmä on hyvin huolissaan näistä stressitesteistä, joita tehdään kesällä. Siis viimevuotiset testit eivät olleet uskottavia ja hyvin piinallisen selväksi tämä kävi, koska Irlannin pankit, jotka selvisivät testeistä, kuitenkin joutuivat vaikeuksiin. Nyt täytyy toimia toisin. Miten tämä rahoitussektorimme, onko sillä kestokykyä tulevina myllerryksien aikana ja miten me saamme uskottavuuden palautumaan? Komissaarille kysymys, miten toimitaan niin, etteivät nämä epäonnistuneet stressitestit uusiudu tänä vuonna. Viime vuonna kukin maa sai itse valita, mitkä pankit stressitesteihin viedään. Mutta nyt meillä on tämä uusi eurooppalainen eh, viranomainen, joka, joka eh, kohtelee kaikkia maiden pankkia samalla tavalla. Tämä on eh, uskottavuuskysymys. Miten komissio, onko teidän mielestänne hyvä, että nämä stressitestit kattavat 85 prosenttia pankeista eräissä maissa ja joissakin maissa vain 50 prosenttia. Tässähän on aikamoinen ero. Minä haluaisin tietää komission näkemyksen tästä. Sitten rajat ylittävät pankit, niille me tarvitsemme hyvin vankkoja sääntöjä. Me emme käytä tilaisuutta hyväksemme, jos tapahtuu samalla tavalla kuin viime vuonna. Minkälainen mekanismi pitäisi olla, ja minä haluan jotain kunnianhimoisia toimintoja, joita voimme tukea. Kiitoksia. Rova Bowes kysymyksen esittäjänä saa niin ikään kolme ja puoli minuuttia puheaikaa. Olkaa hyvä. Komission jäsen. Pank- kaikki kriisiä koskeva päätöslauselma heijastuu koko maailmanlaajuisesti. Kyse on monista kilpailuun liittyvistä kysymyksistä. Ei tämä tarkoita sitä, että nyt pitää jäädä odottelemaan, varsinkin kun silloin, kun on kyse pankkikriisi ja saman aikaan valtion velkakriisi. Olemme usein otteeseen todenneet, että pankkien stressitestien täytyy olla uskottavia, kunnollisia ja avoimesti suoritettuja. Me tarvitsemme lisää avoimuutta pankkialalle muutoinkin. Ehkä pitäisi nyt ottaa opiksi Yhdysvaltain tilanteesta. Siellä vaadittiin, että kahden vuoden viivellä täytyy ilmoittaa kaikki tiedot ja myöskin Yhdysvaltain keskuspankin likviditeetti on otettu avoimuuden piiriin. Ja olisi erittäin hyödyllistä, mikäli Euroopassakin keskuspankki noudattaisi samaa esimerkkiä ja antaisi samantyyppisiä tietoja toiminnastaan vuosina 2008-2009. Tämä olisi avuksi taikka toimisi täydennyksenä uudelle stressitestijärjestelmälle. Järjestelmä on nyt parannettu EPAn toimesta, mutta lisätoimia tarvittaisiin, koska monet jäsenvaltiot vielä epäröivät ja viivyttelevät. Nyt on korkea aika, että viesti menee perille. Heikko poliittinen tahto ei ole vastaus kriisiin vaan heikon tahdon vuoksi ratkaisut ovat vielä kalliimpia kuin muuten. Miksi nyt piilotellaan tietoja ja pankkien omistamia velkakirjoja, pankkien velkakirjoja, koska kaikki tietävät on todellisuutta, eikä ole mitään tekosyytä sille, etteikö stressitestiin otettaisiin mukaan kaikkia pankkiin koskevat tiet, kaikkia pankkia koskevia tietoja, esimerkiksi joidenkin lainojen maturiteetti ja niiden lainojen arvon alentuminen. Markkinoita ei ole voitu alistaa täysin tiedon antovelvollisuudella ja stressitesteillä ja arviot siitä, mitä pankki, pankin books kysymyksen suhteen tapahtuu, on ollut vaikeaa. Tulkijat ovat olleet eriäviä. Jotkut jäsenvaltiot itsekin ovat joutuneet tiettyjen epäilysten varjon. Jäsenvaltiot ja usein valvojat ovat syypäinä, mutta ne eivät ole riittävän rohkeita tunnustakseen virheensä. Tällä välin Stressitestit ovat johtaneet tiettyihin toimiin. Pankit etsivät pääomaa. Joissakin jäsenvaltioissa on toimittu erittäin proaktiivisesti ja pakotettu pankit etsimään pääomaa, mutta kokonaisvaltaista suunnitelmaa ei ole tämän alipääomittamisen ongelman ratkaisemiseksi. Yksi asia vähintäänkin otettu opiksi kriisistä, eli se, että me olemme hyvin paljon keskinäisessä riippuvuussuhteessa. Mikäli pankit eivät luota toisiinsa ja pankkien välinen lainan anto ja otto jäätyy ja takaa estyy, silloin meillä on valtavan suuri ongelma, joten koordinaatio, tiedonanto ja reagointi on tarpeellista. Nyt ei pidä välttää elefanttia olohuoneessa. Kyse pankeista, vaan valtion velasta myöskin ja koko euroalueen vakaudesta. Nämä kaikki kulkevat käsi kädessä ja ongelma on vain yhä merkittävämmässä asemassa. Kiitoksia, Rova Bowles. Viimeinen kysymyksen esittäjä, joka saa puheenvuoron, on herra Sanchez Presero. Olkaa hyvä. Señor presidente. Puhemies, komission jäsen, nyt on eh, hetki näiden stressitestien osalta tilanne on todellakin se, että näiden täyt, niiden täytyy olla tehokkaita ja avoimia. Nämä ovat nimenomaan äärimmäisen tärkeitä toimia, jotta markkinoiden luottavuus voidaan palauttaa ja jotta pankkien toiminta voidaan normalisoida. Niiden kautta voidaan arvioida, mikä on yksistä, yksittäisten pankkien kunto ja mikä on pankkien yleinen stressitaso. Nyt yritettiin siis ensimmäisessä vaiheessa katsoa, mikä on pankkien kyky toimia tiettyjen investointien osalta ja mikä oli niiden riski joutua vararikkoon. Kun ajatellaan sitten Euroopan pankkivalvontaviranomaisten komiteaa, niin vuodelta 2009 ensimmäiset tiedot toukokuulta silloin, kun ECOFIN antoi tehtävän tutkia rahoitusjärjestelmän stressitestimahdollisuutta ja tässä myös Euroopan keskuspankki oli mukana sitten 22 suurta pankkiryhmää oli tutkimuksen kohtana, kohteena, mutta kaikkia tietoja ei suinkaan julkistettu, koska sanottiin, että tiedot voivat vaikuttaa tasapainoon tai lähinnä epätasapainoon pankkisektorilla ja rahoitussektorilla. Nyt on sitten pystytty 2009 heinäkuussa pystyttiin päättämään yhteisistä suuntalinjoista ja näiden mukaisesti myös päätettiin stressitesteistä. 2009 tehtävä annettiin syksypuolella Ecofinille ja syks- syyskuussa sovittiin tiedonannosta, tiedonvaihdosta ja myös tehtiin suunnitelmista uusista stressitesteistä ja uudessa testivaiheessa mukana olivat Euroopan pankkiviranomaiset ja silloin katsottiin myös 2010 kesäkuun Euroopan neuvoston päätelmiä, jotka olivat suuntavivojen pohjalla. Nyt toimia on kritisoitu siitä, että eurooppalainen lähestymistapa puuttui, koska äh, kussakin maassa päätettiin, mitkä pankit testattaisiin ja näin ollen tiedot olivat hyvin vaihtelevia. Irlannista ei saatu tietoja monista kysymyksistä, esimerkiksi valtion velkaan liittyvistä kysymyksistä. Joidenkin jäsenmaiden osalta saatiin ö, hyvinkin kattavia tietoja, mutta monissa monissa os, monilta osin tiedot olivat puutteellisia, eikä näiden testien kautta voitu palauttaa uskottavuutta ja tasapainoa markkinoille. Ja nyt sitten meillä on kuitenkin uusi elin. Ensimmäistä kertaa meillä on eurooppalainen valvontaviranomainen, joka pyrkii parantamaan luottamusta luottamusta ja tehokkuutta. Se haluaa toimia avoimella tavalla ja totta kai nämä ovat tärkeitä saavutuksia, tärkeitä virstanpylväitä. Ja nyt mitä sitten voidaan tehdä, jotta voidaan välttää niitä virheitä, joita aikaisemmissa vaiheissa on tehty. Meidän täytyy katsoa, mikä riski on kussakin jäsenmaassa ja meidän täytyy tehdä tiettyjä ennusteita siitä, minkälaisia metodeja kehitetään ja mitkä, mitkä metodit sopivat kuhunkin pankkirakenteeseen. Tätä kautta voimme saada tietoja, jotka ovat hyvin merkittäviä, kun ajatellaan tämänhetkistä tie- tilannetta, kun ajatellaan eurooppalaisia ää, rahoitusmarkkinoiden valvontaviranomaisia, niin me haluaisimme tietää, miten, milloin ähm, Vielen Dank, Herr Kollege äh, Sanchez. Kiitoksia paljon, herra Sanchez Presedo. Seuraavaksi puhuu komission edustaja, komission jäsen äh, Barnier. Olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Kiitos Corin Wortman Koolille myös näistä kysymyksistä ja kaikista kysymyksistä, joilla, joita tässä kuulimme. Nämä ovat hyvin tärkeitä kysymyksiä liittyvät uskottavuuteen, nämä pankkien stressitestit. Me olemme nyt sellaisessa tilanteessa, jossa rahoitusteollisuus, rahoitussektori on nousemassa hitaasti alhon pohjalta. Meillä oli, oli ennen näkemätön kriisi ja me olemme siitä oppineet paljon ja meillä on lainsäädäntötoimia nyt meneillään. Ja kun katson, mitä tästä olemme oppineet ja mitä tarvitsemme, niin me tarvitsemme valvontaa ja sitähän meillä on tammikuun alusta asti ollut hyvin pitkälti teidän ansiostanne. Ja meidän täytyy myöskin hallinnointia näissä rahalaitoksissa parantaa. Eh, Pääoman vahvistaminen täytyy toteuttaa ja meidän täytyy myöskin seurata hyvin tarkkaan, mitä rahoitussektorilla tapahtuu. Aivan kuten te sanoitte täällä, hyvät edustajat, eh, niin me tarvitsemme luotettavia mittareita Stressitestit eh, ovat yksi tällainen eh, työkalu, joka meillä on tässä käytettävissämme. Eh, näistä me olemme puhuneet monen kertaan ja viimeksi huhtikuussa valtiovarainministeriöiden kanssa. Kuten tiedätte, viime vuoden stressitestit olivat riittämättömät. Ministerit ovat tämän moneen kertaan todenneet ja pitäisi olla pankkivalvonta viranomaisen yleiskoordinointi tässä järjestettynä. On kysymyksessä laatu ja uskottavuus. Me olemme aloittaneet työn jo huhtikuussa 2011 ja kun vastaan teille, niin minulla on viiteen asiaan teille vastaus. Tämän vuoden stressitestit, kuten olette toivoneet, ovat parempia erityisesti kuudessa eri asiassa. Minä lyhyesti ne tässä mainitsen teille. Ensinnäkin makrotaloudellinen tilanne. E, pitää käyttää paljon tiukempia simulointimenetelmiä kuin viime vuonna. Ja sitten on tietenkin hyvin vaikeita kiinteistömarkkinoiden myllerryksiä, jotka vaikuttavat e, rahoituksen hintaan. Sitten johdonmukainen toiminta se on paljon parantunut, koska meillä on jo ennalta vankemmat menettelyt käytössä ja sitten teemme myös jälkitarkastuksia. Kolmanneksi meillä on avoimuutta, joka on laajempaa kuin aikaisemmin. Ja kun kesäkuussa tulokset tulevat, niin niihin liitetään erillisjulkaisu pankkien taseista. Täällä kerrotaan sitten kansallisesta velasta ja pankkien pääomittamisen asteesta. Sitten edelleen pääoma kynnykset asetetaan pankeille ja niitä tarkastellaan sen kannalta. Sitten viidenneksi meillä on raportointia ennen testejä ja sitten testien jälkeen. Ja vielä lopuksi meillä kansalliset viranomaiset tekevät yhteistyötä, kun ratkaisuja eh, annetaan pankeille eh, silloin, kun testit eivät mene läpi ja kerrotaan pankeille, miten niiden täytyy toimia. Eli tämän tyyppistä edistymistä ja uutuutta meillä on tarjota tänä vuonna verrattuna viime vuoteen. No sitten toinen havainto asioista. Me tarvitsemme lisää selkeyttä näistä mm, valtion velkamääristä. Täällä puhuttiin menettelytavoista, joita tässä käytetään, aivan kuten Wortman Koolkin äsken mainitsi. Täällä on pankkiviranomainen puhunut hyvin paljon tästä valtionvelan määrästä ja kuten tiedätte, niin tässä skenaariossa ei ole sellaista ei puhuta muista kuin kauppapankkien obligaatioasioista. Tämä tarkoittaa sitä, että nämä stressitestit simuloivat sellaisia tilanteita, jotka kuitenkin ovat uskottavia. Ja kun on otettu käyttöön euroalueen hallinnointi uusia, uusia asioita, joilla Euroopan finanssivakautta valvotaan, niin me aivan järkevästi olemme ajatelleet Euroopan pankkiviranomaisen kanssa yhdessä, että on paljon parempi, että valtion velat ilmoitetaan juuri sellaisena, kun ne näkyvät pankkien taseissa. Ja sitten tämä julkistaminen tulee olemaan paljon laajempaa kuin viime vuonna. Kolmas asia. On puhuttu siitä, kuinka on te- tärkeää tehdä samanlaiset stressitestit kaikkialle Euroopan unionissa. Tämä mm, lisää uskottavuutta ja pankkivalvontaviranomaiset ovatkin edellyttäneet äh, tiukkoja testejä ja sellaista menettelyä tapaa, joka olisi kaikille pankeille sama. Ja myöskin nämä makrotaloudelliset eh, skenaariot eh, täytyy samalla tavalla kuvailla kussakin riskikentässä. Ja katsotaan, minkälainen tilanne pankissa kussakin on. Sitten on vielä muita asioita, esimerkiksi pääoman eh, kynnysarvojen yhteinen määritelmä – EBA e ilmoittaa nämä kynnykset nykyisen direktiivin perusteella. Ja myöskin on olemassa sellaisia hallintomalleja, joilla tätä tehdään. Neljäs asia sitten, että miten laajasti pankkisektori katetaan Euroopan unionissa – pankkivalvontaviranomainen on, äh, tekee otannan, joka on kattava ja edustava koko Euroopan unionin osalta. Ja kuitenkin tämän testin täytyy olla tehtävissä oleva. 65 prosenttia äh, Euroopan pankkisektorista tullaan käymään läpi, mitä niihin varoihin tulee ja ainakin 50 prosenttia eh, kansallisista pankeista on oleva kunkin tarkastuksen piirissä. Minkälaisia korjaustoimenpiteitä sitten backstopseja pitäisi olla silloin, kun havaitaan, että pankkien tilanne on huono tai että pääoma ei riitä? Näiden pankkien täytyy ryhtyä riittäviin toimiin, jotta niiden tilanne paranisi. Tässä liittyy, tämä liittyy yksityiseen sektoriin, siis sieltä pitää löytää lisää varoja, pääomia. Ja vain jos tämä yksityisen sektorin rahoitus ei riitä, niin sitten voitaisiin Euroopan sääntöjen mukaan kääntyä katsomaan, minkälaisia valtion tukia voitaisiin ajatella, kun kollegani Almunia muun muassa tarkastelee tätä asiaa. Ja jos tällainen tulisi tarpeelliseksi, niin viime joulukuun tiedonannon mukaan, joka koski valtion tukia, niin kaikki tällainen pitää esittää ensin komissiolle ja uudelleenjärjestelyohjelmat, jotta, jotta pankkien elinkelpoisuus taattaisiin pitemmällä aikavälillä. Sitten uusi pääomittaminen näiden heikkojen pankkejen kohdalla, kuten Elisa Ferreira ehdotti, että se olisi keino hallinnoida kriisiä. Te tiedätte, että me olemme kriisinhallintalainsäädäntöä laatimassa ja tarkoituksena tässä on, että valvontaviranomainen ja tulevat komiteat, jotka käsittelevät kaikkien maiden pankkien tilannetta, että olisi olemassa sellaiset työkalut, joilla diagnoosi voitaisiin tehdä ajoissa ja että kriisistä ei tulisi katastrofia. Eli hyvin aikaisessa vaiheessa tartuttaisiin pankkien tilanteeseen. Tässä tällainen päätöslauselma, järjestelmällinen toiminta olisi tarpeen. Ja tällaisia päätöksiä ministerineuvostossa jo tehdään ennen kesiä, kesää ja tässä on siis näitä vastauksia ja tekniikkaa, mitä käytettäväksi ehdotan. Kiitoksia komission jäsen Barnier. Seuraavaksi ryhmien puhujat. Ensin edustaja Gozes, kaksi minuuttia. Herra komission jäsen, te viittasitte viime vuonna stressitesteihin, joilla ei ollut toivottavia tuloksia, niin nyt pitää välttää näitä samoja virheitä. Tutkimukset, niiden täytyy olla johdonmukaisia eikä, ja, ja tervehtämistoimia ei pysty, terveyttämis, tervehtämistoimia ei pysty tekemään, jos ei ole oikeanlaista diagnoosia. Meidän täytyy olla kaikkien tietoisia tästä totta kai testien täytyy myös olla realistisia. Ne elementit, jotka meille annoitte, ovat jo ovat täsmällisiä ja ne vastaavat niihin kysymyksiin, jotka olemme esittäneet. Nyt sitten Euroopan pankkiviranomaisen täytyy jatkaa valvontaansa ja katsoa, miten näiden testien kautta voidaan sitten nämä asiat panna täytäntöön. Testien kautta pitää määritellä paremmin pankkien pääoman vahvistamisen tavoitteet ja ne kysymykset pankkien varojen osalta, jotka otitte esille, mutta myös luotettavat ja uskottavat tapahtuvat testit ovat paras tapa rauhoittaa markkinoita ja rahoitussektoria ja tätä kautta voimme välttää kielteisen vaikutuksen kokonaistaloudelliseen tilanteeseen. Näiden testien uskottavuus on myös mm, keino saattaa päätökseen tietyt epäkohdat, jotka liittyvät näiden sektorien toimintaan ja näiden viranomaisten heikkouksiin. Meidän täytyy vaikuttaa siten, että viranomaisten toiminta on tehokasta Haluaisin tässä yhteydessä kiinnittää myös huomiotanne vakavaan asiaan siihen, että luottoluokituslaitos rikoksia säätelevä lainsäädäntö on sellaista, että sitä ei sovelleta ja ne tahot, joille on annettu, jätetty nämä asiakirjat, niissä ei ole ryhdytty tarvittaviin toimiin luottoluokituslaitosten toiminnan valvomiseksi ja tätä kautta voimme myös vaikuttaa siihen, että voisimme välttää sen, mitä viime vuonna tapahtui. Kiitoksia. Seuraavaksi Rouva Podimaatta kaksi minuuttia. Kirje Proedre, kirje Pitrupe. Kiitoksia puhemies, arvoisa komission jäsen. Rahoituskriisin yhteydessä ainakin yksi asia tuli selväksi, nimittäin se, että meidän pankkilaitoksemme eivät sietäneet tätä rasitusta tai stressiä. Jotkut pankit romahtivat, eivät pystyneet enää toimimaan. Me tarvitsemme nyt järkevän menetelmän, jonka avulla voidaan jälleen kerran palauttaa luottamus pankkisektorin toimintaan. Sen vuoksi meidän täytyy varmistaa se, että koko pankkijärjestelmä on avoin, toimii juohevasti, kitkattomasti ja täytyy varmistaa se, että pankit voivat toimittaa rahaa talouden toimintaa ylläpitämään. Edelliset puhjat jo, jo viittasivatkin tiettyihin tosiasioihin siihen, että aiemmin tehty stressitesti ei onnistunut tavoitteissaan. Se epäonnistui eikä se onnistunut palauttamaan luottamusta pankkijärjestelmään. Tänään me olemme aivan erilaisessa tilanteessa. Stressitesti tullaan toteuttamaan uuden pankkivalvontaviranomaisen valvonnassa, joka nyt Eurooppaan on perustettu. Tällä kertaa meidän täytyy välttyä siltä, että stressitestille käy samalla tavalla kuin viime vuonnakin, että ne menevät mönkään. Meidän täytyy varmistaa, että pankkien sietokykyä, stressin sietokykyä testataan sellaisella tavalla, että nämä tilanteet vastaavat todellisia tilanteita. Tässä yhteydessä haluaisin viitata vielä siihen, että toinen askel, toinen vaihe tässä prosessissa oli kriisien, olisi kriisien tai vaarojen diagnosointi ennakolta pankkisektorilla. Dimata. Kiitos Rova Podimata. Seuraavaksi edustaja Goulart, kaksi minuuttia. Hyvä puhemies, hyvää iltaa herra komissaari. Hyvin paljon puhuttiin näistä menettelytavoista ja tämä nyt yksityiskohtaiset vastaukset. Minulla olisi kuitenkin kysymys siitä, että mitä tapahtuu testien jälkeen eh, kuten täällä äsken sanoittiin, että eihän lainsäädäntö auta mitään, jos ei sitä kunnioiteta. Minä huomaan, että tässä on taloushallinnon sopimuksen lisää juonne tämä stressitesti, koska ne liittyvät yhteen. Mitä sitten tapahtuu stressien testien jälkeen, backstop measures, joihin sitten ryhdytään lopuksi, niin mitä, mitä sitten tapahtuu? Meillä on ollut kuulemistilaisuus e, systeemijärjestelmäriskikomitean edustajien kanssa. Mervyn King esimerkiksi, e, siitähän puhuttiin jo viime vuonna, niin että nämä turvalausekkeet, e, joita jäsenvaltiot halusivat komission pakettiin lisätä, niin ne EBAn neuvoja tästä pääomittamisesta ei sen mukaan noudatettu, eli tämä, tämä järjestelmäriskikomitean äh, mielestä asia oli tärkeä, ja jos se työ, jota EBA on tehnyt ja jota te olette tukeneet järjestelmäriskikomitea, niin johtaako se siihen, että nämä turva lausekkeet ovat paikallaan. Onko tämä nyt askel eteenpäin ja voitteko todella toimia sillä tavalla, että konkreettiset toimet, joita tehdään joko pienissä tai suurissa maissa, että kaikki muutkin ryhtyvät samoihin? Kiitoksia. Seuraavaksi Rova Ford, kaksi minuuttia. Kiitos. Viime kesän stressitestin tarkoituksena palauttaa luottamus pankkeihin. Kyse Euroopan pyrkimyksestä sanoa maailmanmarkkinoille rauhoittu kultaseni. Tämä epäonnistui. Jäsen, jäsenvaltioiden veronmaksajat joutuvat maksamaan viulut 12 miljardia on menossa Portugalin pankeille. Valtiovelkakriisi ei ratkaista ennen kuin pankkikriisi ratkaista ja pankkikriisi ei ratkaista ennen kuin markkinoiden luottamus on palannut ja, että markkinoille, ja myöskin saadaan likviditeettiä ja pääomaa pankeille. Tarkoituksena tarkastella riskejä. Markkinoilla, pankin, pankin täytyy sietää markkinoiden aiheuttamia paineita ja nyt markkinat ovat toiset valtion ver, verka, tai valtion obligaatioiden armoilla. Ja ennen kuin kaikki asiat on hoidettu, mitä ne on saatu kuntoon? pankkiviranomainen tietystikin joutunut tässä puun ja kuoren väliin. Se on julkisesti todennut, että write-down-riski on todellakin olemassa. Ja kuitenkin, mikäli kiistettäisiin tämän riskin olemassaolo, tämä olisi lainsäätäjän tai sääntelyviranomaisen kannalta vastuuntunutonta käyttäytymistä. Millainen dollarin kysymys? Nyt kun tarkastellaan ongelmia, täytyy pohtia, minkälaista pääomaa pankeilla on. Niin kauan kuin kaikki taistelevat oman nimensä puolesta ja niin kauan kuin ei tunnusteta, että kaikki pankit ovat tasavertaisia, silloin markkinat eivät toimia kunnolla. Ja sitten mikä on riski silloin, kun on kyse erinäisistä omaisuuseristä pankkien eh, omaisuuden yhteydessä? Mikäli Yhdysvaltain pankissa riskitaso tai riskipääomaan taso on 50 prosenttia korkeammalla kuin Euroopassa, voivatko eurooppalaiset pankit sitten pyyhkiä tällaiset riskit pois omista taseistaan noin vain? Ja myöskin pankkien omaisuuden avoimuus, se miten veronmaksajien rahoja kohdellaan tässä suhteessa riittävästi ei ole avoimuutta ja minun mielestäni tämä on suorastaan todellisuuden irvikuva. Kiitoksia. Sitten edustaja Gigold, kolme ja puoli minuuttia. Hyvät kollegat, hyvät komissaari Barnier, stressitestikysymys on merkittävä ja sitä eh, katsotaan kriittisesti kansalaisten puolelta. Nimittäin pankithan ovat tämän kriisin keskiössä. Ne ovat eh, investoineet ilman, että ovat katsoneet riskejä ja sitten eräissä maissa, eh, jotka nyt sitten ovat kriisin silmäkkeessä, puhkesi tällainen suuri kupla. Markkinat, markkina, äh, markkinoilla ei tiedetä, mitä tapahtuu. Ulkopuoliset näkyvät sen paremmin. Me näemme, että pankit eivät tässä kriisitilanteessa pystyneet tekemään oikeita mm, päätöksiä, eivätkä ratkaisemaan kriisiä. Sitten kun kun eh, valtion velka kasvoi, niin eh, pankkien pelastamisen kulut eh, olivat suuret. Ja se keskeinen kysymys onkin, että onko tästä nyt vedetty johtopäätökset vai onko nyt niin, että pankeilla oli vastuita aikaisemminkin, mutta että markkinat eivät toimineet oikein eurooppalainen keskuspankkijärjestelmä ja maksujärjestelmät 27 miljardia eh, euroa eh, on tässä järjestelmässä saatavina vain siksi, että markkinat eivät ole toimineet kuten pitäisi. Meillä on suuria heikkouksia pankkijärjestelmässä. Ovatko ne siellä minkä, miten käy sitten näiden heikkojen maiden osalta, lisääntyykö niiden velka vaan ennestään. Ihmiset Kreikassa, Irlannissa ja Portugalissa, ihmiset ajattelevat, että he kärsivät siksi, kun pankkijärjestelmä on niin heikko. No nyt tulevat sitten stressitestit. Ajateltiin, että että e, totuus saadaan esille. 2010 kuitenkin testit olivat riittämättömiä, ei otettu kaikkia e, riskejä huomioita valtioilla oli, eikä, eikä otettu, eivätkä testit siis olleet hyviä. No nyt sitten 2011 komissaari Barnier, te ette myöskään nyt sanoneet esityksessään, että mm, mitä miten valtion velat, miten ne otetaan tässä mukaan, jos niitä ei oteta pankkien kohdalla? Tässä on poliittinen päätös kysy- kysymyksessä. Tällaiset suojaverkot ovat asioita, joita pitää ensin parlamentissa päättää. Koska tässä tuntuu nyt, että sosialisoidaan yksityissektorin ottamat riskit Edelleen puuttuu kunnolliset stressitestit vakuutussektorilla, koska sekin on sellainen sektori, jota pitäisi katsoa. Minä olen myöskin pettynyt siihen, että tämä pankkivalvontaviranomainen, joka on vastuullinen taho, ei ole omaa testiänsä läpäissyt. Ja tässä ei nyt pidä erehtyä. Pitää painostaa enemmän ja meidän katsoa tätä tilannetta. Se, että tässä vain pitkitetään asioita, on huonompaa. Dank, Herr Kollege Giegold. Es folgt Herr Kollege Murphy für zwei Minuten. Thank you. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Murphy, olkaa hyvä. Has now been referred to. Täällä viitattiin ongelmiin, jotka liittyvät stressitesteihin. Ja kyse on myöskin valtion veroista, valtion obligaatioista. Tämä on laaja ilmiö, kun otetaan huomioon, miten suurista veloista on kyse, veloista, jotka on syydetty markkinoita joita voitu maksaa. Esimerkiksi Irlanti on vilkaa 750 miljardia vuonna 2014 ja hallituksen velta valtion vilkaa on yli 200 000 euroa per työntekijä. Huolimatta siitä, mitä kustannuksia tästä syntyy, kun tarkastellaan tätä pelastuspakettia ja korkovaikutuksia, Ilman tätä tukea Iranin valtio romahtaa. Saksan pankit ovat joutuneet Irlannin, Portugalin ja Kreikan maksumieheksi 400 miljardin tasolla. Ranskassa tämä luku on 260, 260 miljardia ja brittipankeissa hieman pienempi luku. Komission luvuista on kyse keskuspankin luvuista myöskin. Minun käsitykseni on se, että stressitestit varmistavat sen, että pankit pysyvät vakaina peruspilareiltaan. Kun ottaa huomioon kriisin syvyyden, tämä todennäköisesti ei toteutu 34 miljardia, euroa yksin omaan on kuuden iranin suurimman pankin osalta ongelmarahoitusta ja 260 miljardia on kyse irlantilaispankkien ja keskuspankin välisissä veloissa. Me pitäisi ottaa kokemuksista opiksi. Suurin oppi on ehkä se, että suuret instituutiot ja pankit eivät saa jäädä yksityisiin käsiin. Yksityiset hankkivat vain voittoa, ja voiton tavoittelulla on ollut merkittävä rooli. Ja tavalliset ihmiset joutuvat maksamaan kammottavan hinnan tästä. Suuret toimijat ja pankit pitäisi ottaa demokraattisen kansalaisten omistukseen ja rahoitusmarkkinoiden vakaus täytyy saada kuntoon ja valtavasti resursseja täytyy käyttää niin, että niistä, tästä rahasta on hyötyä tavallisille ihmisille, että ihmisillä on varaa ottaa kunnollinen huokia laina esimerkiksi asunnon ostamista varten. Tähän pitäisi satsata, ei pankkeihin. Kiitoksia. Sitten edustaja Paska, yksi minuutti. Kiitoksia puhemies. Maaliskuussa julkaistiin tiedot ja suunnitelmat siitä, miten uudet testit tullaan tekemään. Jos me haluamme olla varmoja siitä, että nämä testit tulevat olemaan menestys, niin meidän täytyy katsoa, mitä tapahtui vuonna 2010, mitä virheitä tehtiin. Ja kun ajatellaan eurooppalaista rahoitussektoria, niin olisi hyvä, että testeistä tehtäisiin niin kattavat kuin mahdollista ja että ne todellakin ottaisivat huomioon kaikki riskit, jotka rahoitussektorilla voivat olla. Me emme voi tehdä näitä stressitestejä ilman, että meillä on asianmukaiset sopimukset siitä, miten nämä eri pankkien velkatilanteet, eri pääomakysymykset suhtautuvat toisiinsa. Tämä on tärkeää kansalaisten kannalta. Meidän täytyy myös katsoa, että meillä on eri pankkisektoreilla samanlaiset lähestymistavat ja että eri jäsenmaissa toimitaan samojen menettelytapojen mukaisesti. Meidän täytyy pyrkiä siihen, että koko pankkisektori kaikissa jäsenmaissa tulisi katetuksi näiden stressitestien kautta. Vain tällä tavalla me voimme arvostaa asiantuntijoiden työtä ja saada hyviä tuloksia. Kiitoksia edustaja Paska. Edustaja Kärsiä Marka ei ole paikalla, joten seuraavaksi edustaja Ferreira, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Hyvä komission jäsen. Siinä analyysissä, joka tehtiin vuonna 2010 pankeista, siinä tunnustettiin hyvin yhtenäisellä tavalla, että yksi ongelma näissä testeissä oli se, että sekä metodeissa että diagnoosissa ja kriteerien valinnoissa käytettiin hyvin jäsenmaakohtaisia kriteereitä. Ja nyt kun ajatellaan tätä suullista kysymystä ja mietintöä, joka tämä parlamentti te- on tehnyt, niissä pyritään vaikuttamaan siihen, että että vastaisuudessa tiettyjä ongelmia voitaisiin välttää. Olemme myös kiinnittäneet huomiota järjestelmäriskin eliminoimiseen ja ennakoimiseen. Me haluamme antaa tälle kysymykselle eurooppalaisen ulottuvuuden siinä, miten pankkisektori ylipäätään toimia, miten sitä testataan nyt, kun ajatellaan näitä pankki, pankkien stressitestejä, niin meillä oli kokemus, jonka mukaan asetetaan kunnianhimoiset strategiat kaikkien toimielinten kannalta ja nämä kohdistuvat sekä yksityisiin markkinoihin ja siellä katsotaan valtion tietyt standardit ja tässä vaiheessa näiden stressitestien edellä suosittelemme, että jälleen kerran jäsenmaat katsoisivat kysymystä siten, että kansallinen taso ja harmonisointi otettaisiin huomioon ja vah- ei ratkaisujen etsimisessä, kun halutaan löytää korjauksia tehtyihin testeihin, katsottaisiin tätä asiaa eurooppalaisen ulottuvuuden kannalta. Nyt kun katsomme tätä metodologipuolta, niin me menetämme taas yhden mahdollisuuden toimien. Kiitoksia. Sitten edustaja Schmidt, kaksi minuuttia. Hyvä puhemies, hyvä komissaari. Me elämme hyvin vaikeita aikoja ja hyvin tärkeää nyt on huomata finanssikriisin myötä, että nämä stressitestit ovat tarpeen, koska tällä tavalla äh, pankkien kestokykyä tarkastellaan. Me tarvitsemme pääomavahvoja pankkeja, jotka ovat vastuuskykyisiä. Hyvin voimakkaat testit lisäävät uskottavuutta pankkisektoria kohtaan. Sen me olemme oppineet, jos asetetaan hyviä vaatimuksia. Kuitenkin tässä nyt on ollut huonompaa esimerkkiä esillä avoimuus myös sitten, kun julkistetaan nämä testitulokset. Se on hyvin tärkeää, koska me tarvitsemme sitä, että markkinat ja asiakkaat uskovat kaikkien toimintaan. Eli on uskottavuudesta kysymys. Tulevat eh, stressitestit ovat sellaisia, että niitä pitää kehittää, koska sinne täytyy ottaa mukaan todelliset markkinaolosuhteet ja riskit se, että katsomme valtion velkakirjoja, niin täytyy tehdä omia riskiarvioita ja täytyy todellakin testien uskottavuutta kehittää. Komission ja muiden viranomaisten, jotka tätä asiaa hoitavat, täytyy olla hyvin tarkkoja siitä, mitä testeissä on mukana ja miten testit heijastavat riskejä. Ja jos sitten käy niin, että joku pankki ei läpäise tekstiä, niin silloin valtioiden täytyy heti reagoida. Skandinaviassa on kokemusta Baltian pankeista ja olemme oppineet, että täytyy toimia hyvin varovasti. Jos on huonot tulokset, niin tulo- seuraukset ovat huonot. Danke, Herr Kollege Schmidt. Als nächstes für zwei Minuten Herr Kollege Lamberts. Thank you. Kiitoksia seuraavaksi edustaja Lamberts. Se... Puhemies, puhun nyt Ranskaa komission jäsen, hyvät kollegat. Stressitestit ovat viimeisintä muottia. Meillä on talous- ja rahoituskriisi, joka on syvällinen, joten nyt tehdään sitten pankille stressitestejä. Meillä on ydinkriisi ja sitten tehdään stressitestejä ydinvoimaloille. Itse instituutio on kuitenkin joutunut myöskin stressitestin kohteeksi, Tätä pitäisi alistaa sellaiselle kuluttajien ja markkinoiden luottamuksen parantamiseksi kaikki hypoteesit, kuten komissaarikin totesi, niin ei voida sanoa, että viime vuonna rautusalan stressitesti olisi ollut kovinkaan luotettava tältä kannalta. Ydinvoimaloiden stressitesti on tuttu juttu kollegoille. Tänäkin iltapäivällä sitä puhuttiin ja näidenkin testien täytyy olla tiukkoja, kun tarkastellaan siis esimerkiksi mahdollista, että lentokone osuu ydinvoimalan, ydinvoimalan täytyy kestää tämä, testa, kestää tämä testi ja täytyy varmistaa, että mitään virheitä tai puutteita ei ole. Mikäli meillä on nyt luotettava hypoteesi, ja nythän ei ole mitään sellaista hypoteesia, joka täysin ottaisi huomioon valtion velkakysymyksen, valtion obligaatiokysymyksen pankkien on omaisuuden yhteydessä. Ja eikä pidä myöskään sulkea silmiä todellisuuteen. Kun tarkastellaan Kreikan ja Irlannin velkoja, on täysin selvää, että myöhemmin, enemmän myöhemmin nämä valtiot joutuvat uuden järjestelmän velkojaan ja muuten tämä on täysin vastuutonta, koska mikä, mitä myöhemmin tämä tehdään, niin sitä kalliimmaksi tämä tulee kaikkien kannalta. Nyt vetoisin teidän järkevyyteen ja vastuuntuntoinen herra komissaari, ja todellisuuden tajunne. Te olette kunnianhimoinen eurooppalainen ja tiedätte, että stressitestejä täytyy tehdä. Ja joka päivä kansalaiset joutuvat stressitestien kohteeksi. Nyt täytyy varmistaa turvallisuus sekä rahoitusmarkkinoiden että kansalaisen kannalta stressitestien avulla. Meidän täytyy tehdä syvällisiä muutoksia eurooppalaiseen, eurooppalaiselle finanssisektorille. Te tiedätte kyllä tilanteen hyvin, mutta aivan yhtä lailla meidän pitäisi luoda eurooppalainen budjetti, joka täytyy saattaa kuntoon, mutta siitähän me puhumme huomenna tarkemmin ja päätämistä huomenna. Kiitos sitten komission. Kiitoksia seuraavaksi edustaja Karas, kaksi minuuttia. Niin, Minulla on parlamentaarinen kysymys tässä stressitesteistä ja haluaisin kiittää, että tämä asia on esillä. E, me olemme kaikki puhuneet tästä uskottavuudesta ja, ja päättäväisyydestä. E, ja jos me noudatamme näitä, niin me voimme voittaa kriisin. Mitä viime testeistä puuttui, niin niitä ei kaikkia arvioitu tarpeeksi. Me emme tiedä minkälaisia seurauksia on ja nyt sitten johtopäätökset on tehty edellisistä, mutta edelleenkään emme oikein tiedä, mikä jatkossa seuraa. Kolme kysymystä. Miten te voitte, herra komissaari, tällä kertaa varmistua siitä, eh, siitä että että testit kattavat pitemmän aikavälin kuin Irlannin kohdalla viimeksi. Meillä on valtiovelkakriisi Euroopassa ja kun se vain pahenee, niin, niin tämä, tässähän tutkitaan vain pankkien tilannetta – ja miten pankkien taseissa sitten tämä näkyy. Kyllähän se täytyy valtion velka ottaa tähänkin tarkasteluun mukaan. Eikö tässä nyt jälleen kerran tule eh, se eteen, että meidän täytyy eh, korjata pankki pankkia, pankkeja pitkällä aikavälillä, vaikka tässä kuitenkin valtionvelkaongelma on suuri. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Sanchez Presedo, kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Kiitokset komission jäsenille, kiitokset kollegoille. Haluan äh, vielä mm, kiittää vastauksistanne. On todellakin tärkeää, että teemme oikean diagnoosin, mutta sitten tarvitaan myös oikea ja asianmukainen hoito. Ja kun nyt näitä testejä ollaan tekemässä, niin totta kai mennään hyvään suuntaan, mutta niiden täytyy olla kuitenkin tehokkaita. Me tarvitsemme sellaisen rahoitusjärjestelmän, joka on vakaa. Meidän täytyy katsoa, että luottovirrat menevät oikeaan suuntaan, eli reaalitalouteen kun ajatellaan niitä kaikkia ponnisteluja ja niitä haasteita, joita meillä on edessämme, niin meidän täytyy luoda sellainen säätelyympäristö, joka on tehokas. Meidän täytyy myös katsoa kaikilla tasoilla e, niitä toimia, jotka voivat tasapainottaa tilannetta. Meidän täytyy myös vaikuttaa siihen, että jäsenmaat pyrkivät löytämään ratkaisuja ja vahvistamaan omien, oman pankkisektorinsa pääomaa kun ajatellaan niitä sektorille asetettuja suosituksia, totta kai suosituksia voidaan antaa, mutta totta kai on otettava huomioon ne realistiset ongelmat. Meillä on mahdollisuus järjestelmäriskiin, no sitäkin varten on tietty viranomaiselin luotu, mutta totta kai meidän täytyy olla kunnianhimoisia näissä tavoitteissamme meidän täytyy luoda sellaiset säädöskehykset ja me tarvitsemme enemmän myös taloudellista ja talouspoliittista integrointia. Kiitoksia edustaja Sanchez Presedo. Seuraavaksi edustaja Stolojan kaksi minuuttia. Domnule președinte, domnule komis... Kiitoksia puhemies, arvoisa komission jäsen. Stressitestit ovat tärkeitä niiden avulla voidaan arvioida pankkijärjestelmän terveyttä. Mutta ne täytyy hoitaa siten, että muistetaan kaksi edellytystä. Ensinnäkin täytyy varmistaa se, että stressitestit ovat riittävän laadukkaita ja että arviointiprosessi on tarkka, täsmällinen, oikean osuva. Lisäksi haluaisin todeta, että eri pankeilla on erilaisia toimintamalleja eri jäsenvaltioissa. Esimerkiksi Romaniassa, niin kuin joissakin muissakin jäsenvaltioissa, pankit eivät olleet mukana ostamassa ja myymässä näitä toksisia omaisuuseriä, ongelmaisia omaisuuseriä. Ne antoivat luottoa lyhyellä aikavälillä. Pankit rahoittivat myöskin pitkän aikavälin toimia – Tulokset ovat kuitenkin samoja. Pankit kärsivät tappioita ja pankit joutuvat äärimmäiseen haavuttavaiseen asemaan. Lisäksi riskinhallinta petti ja pankit joutuivat tästä kärsimään. Me, meidän, meidän täytyy saada aikaan erittäin avoimia, selkeitä tuloksia stressitesteitä stressitesteistä niin, että otetaan huomioon sekä kansalaisten että muiden toimijoiden edut. Stolojan, es folgt jetzt für zwei Minuten, Herr Kollege. Seuraavaksi kollega edustaja Ludvigson, kaksi minuuttia. Viime vuosina valtion talouden turbulenssit ovat olleet suuria ja olemme unohtaneet tässä, että pankit ovat kaikkein suurin ongelma nämä ongelmat pankkisektorilla eh, eh, ovat syynä siihen, miksi valtion finanssit ovat niin huonossa jamassa. Meidän täytyy löytää eh, ratkaisuja valtion velkakriisiin, ja se ei ole minkään arvoista, jolle me voi tukea niitä eurooppalaisia pankkeja, jotka eivät siihen itse pysty. Meidän täytyy toimia sillä tavalla, että meillä on kestävä pankkisektoria. Jos näin ei saada, tätä ei saada syntymään, niin se kaikki kaatuu valtioiden niskaan. Mikä on erittäin vaikea tässä yhteydessä on, että hyvin vähän monet maat tekevät omien pankkiensa eteen. Portugalin kohdallakin läksyt ovat te- tekemättä ja se ei ole hyväksyttävää. Nämä stressitestit eh, täytyy tehdä avoimesti ja uskottavasti, jäpäkästi. Ja on aivan yhtä selvää, että seuranta pitää järjestää, eh, koska niihin heikkouksiin pitää puuttua, joita havaitaan. Eurooppalainen yhteinen strategia olisi erittäin hyvä tähän tarkoitukseen ja minä odotan, että komissiolta tällainen aloite tuleekin näiden direktiivien mukaan, e, jossa e, on puhuttu pankkisektorin kriisin hallinnasta. Tämä on kansallisesti vaikeaa e, ja kaikkien maiden täytyy poistaa kaikki porsaanreijät omasta pankkijärjestelmästään. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Mann, puolitoista minuuttia. E Kiitos puhemies. Pankkien stressitestit, jotka tehtiin viime kesänä, ovat kipeästi tarvitsee kipeästi parannuksia. Nyt pitäisi perustaa, keskittyä perusasioihin. Ensin täytyy rakastaa kriisin vaikutuksia pankin likviditeettiin koska Lehman Brothers ja muut pankit romahtivat siksi, että niillä oli valtavan suuria likviditeettiongelmia, joiden kanssa ne painivat. En oikein ymmärrä tässä keskustelussa sitä, miten likviditeettiin vaikutukset tai likviditeettikysymys julkistetaan vai annetaanko tätä tietoa. Tarkoitusperät ovat selvät. Nyt halutaan estää se, että markkinat vievät tai markkinoilla ne pankit, jotka ovat vaikeuksissa menettävät luottamuksen. Nyt ei pidetä mitään epäselväksi, koska epäselvyys, epämääräisyys aiheuttaa epäluuloja, huhuja ja silloin luottamus kärsii. Mikäli uutta metodia halutaan nyt kritisoida, täytyy pohtia parametreja. Tavoitteiden täytyy olla selvillä. Avoimuuden täytyy toteutua asianmukaisesti ja kriisialttius, joka eurooppalaisilla pankilla on, täytyy olla kaikkien tietoisuudessa. Nyt on todellakin kipeästi tarve, tarpeellista se, että luottamus palautetaan ja että pankit hoitavat tästä itse oman osuutensa, koska kyse on myöskin pankkien omista eroista. Kiitoksia edustaja Mann. Seuraavaksi edustaja Kansian puolitoista minuuttia. Grazie, presidente. Kiitoksia puhemies. Herra komission jäsen, teette loistavaa työtä ja meidän täytyy löytää vakaus ja luottamus. Jotta voimme tämän tehdä, niin meidän täytyy todellakin ponnistella voimakkaasti. Tässä viedään eteenpäin kriisin hallintaa säädellyissä puitteissa ja kehyksissä. Ja nyt kun ajatellaan tämän hetkistä tilannetta, niin toivon, että kiinnitettäisiin huomiota myös siihen, että pitää välttää sitä, että luodaan sellaisia organisaatioita ja välineitä, jotka saattavat estää ja heikentää tulevien sopimusten syntymisen ja tulevien toimien toteutamisen. Meidän täytyy katsoa myös tulevassa hämöttäviä rahoituskriisejä. Meidän täytyy antaa myös keskuspankille mahdollisuuden toimia itsenäisesti ja tätä toimia täytyy koordinoida koko Euroopan tasolla. Myös sääntely, sääntelyviranomaisten työ on tärkeää erilaisten standardien luomiseksi. Myös metodeita täytyisi yhtenäistää. Meidän täytyy myös odottaa tulevia töiden tuloksia. 2010 tulokset olivat merkittäviä, koska sieltä löytyi tiettyjä johdonmukaisuuselementtejä ja sitten tietyt huonot uutiset tietenkin heikensivät markkinoiden toimintaa. Tämä pitää pitää myös mielessä. Kiitoksia. Sitten silmimenettelyn ilman puhelista. Herra Kelly. yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Iranissa pankkeja arvostettiin aiemmin. Nyt niitä inhotaan ja halveksitaan. Ei tarvitse miettiä miksi. Minä olen täällä esittämässä kysymyksiä pikemminkin kuin kertomassa asioista. Ensimmäinen kysymys. Pitääkö kaikki pankit altistaa stressitestille? Toinen kysymys. Voimmeko olla varmoja siitä, että stressitestit tulevat tästä lähtien todellakin heijastelemaan pankkien todellista tilannetta? Ja kolmas kysymys. Mitä arvovalta eurooppalaisella pankkiviranomaisella on? Miten se voi pakottaa pankit, jotka ovat liikaa altistuneet kriisiltä tai toimivat holtittomasti. Mitä oikeutta pankkiviranomaisella on vaatia näitä pankkeja parantamaan toimiaan? Entä sitten luottoluokituslaitokset? Miten niiden tilanne voitaisiin hoitaa asianmukaisen kuntoon mahdollisimman nopeasti? Kiitos. Vielen Dank, Herr Kollege Kelly. Als nächstes Herr Kollege Semke für eine Minute. Edustaja Semke seuraavaksi. Otóż bardzo chciałem podziękować za możliwość no, zadania pytania. Haluaisin kiittää siitä, että sain mahdollisuuden esittää tämän kysymyksen. Ja jos nyt ei olisi kysymys Euroopan komission puheenvuorosta ja eh, herra Barnien puheenvuorosta, niin eh, se mitä kaikki tässä kuultiin, jos näitä toimia ei olisi tehty, niin tilanne olisi tällä hetkellä vielä pahempi. Nyt tämänhetkisellä tilanteella on kuitenkin, se sisältää tiettyä dynaamisuutta. Osa näistä ongelmista, joita pankilla on, pankeilla on ollut, on jo, niistä on jo päästy eroon, mutta sitten on uusia uhkakuvia, uusia ongelmia. Haluaisin kysyä herra komission jäseneltä, miten määrittelette tänään nämä uhkat ja ongelmat, jotka nyt tällä hetkellä on nähtävissä ja miten näitä tulevaisuudessa olevia uhkia ja ongelmia voidaan välttää, koska ehkä tietty osa ongelmista on jo päästy, niistä on päästy eroon, mutta edelleen ongelmia on edessä. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja McGuinness. Thank you, Chairman. Kiitos puhemies. Ei pidä unohtaa, että monet ihmiset joutuneet kärsimään tilanteesta. Tapasin Frankfurtilla nuoren, nuoren jolla jolle yhden yksisuuntainen lentolippu Australian tälle päivälle hän sanoi, että tuhannet ihmiset lähtevät maasta talousongelmien ja pankkiongelmien vuoksi. Hyväksyykö komissio sen tosiasian, että se ongelma, joka on koitunut Euroopan luotettavuudelle pankkien stressitestien epäonnistumisen vuoksi, on valtavan suuri ongelma, etenkin kansalaisille. Kansalaiset katsovat ja kärsivät, ovat sivusta kärsijöitä, katsojoita katsojia tässä ongelmassa. Iranin pankkisektorilla on ollut toinen stressitestikierros meneillään ja hallitus on tehnyt jäljenstrukturointi saneeraussuunnitelman 24 miljardia on tämä saneeraus suuruudeltaan. Hyvät yrityksetkin joutuvat nyt kärsimään pääoman riittämättömyydestä, koska pankit jo eivät pysty vastaamaan vaatimuksiin. Ja toivoisin, että komissio nopeasti puuttuisi tähän tilanteeseen. Kiitos, rouva McGuinness. Seuraavaksi edustaja Basescu. Domnule președinte, faptul că testele de stres precedente nu... Kiitos. Se, että stressitestit eivät olleet uskottavia, tämä tekee vaikeammaksi jatkon. Irlannin kriisi on mu- muuttanut tilannetta hyvinkin paljon tässä pankkisektorilla. Täytyy olla paljon tarkempia tekoja testejä ensi kerralla, jotta saadaan tarkempaa tietoa. Toimintasuunnitelmia laaditaan jo eri puolella ja pitäisi ratkaista ne ongelmat, jotka stressitesteihin yleensä liittyvät. Pankkien täytyy onnistua näissä testeissä, mutta testeillä pitää myöskin saada esille pankkien huonot, heikot kohdat ja osoittaa, kuinka paljon pääomaa tarvitaan. Näitä stressitestejä täytyisi tehdä kaikissa jäsenmaissa. Komission täytyy myös kertoa meille, minkälaisia muutoksia tehdään testeihin. Kiitoksia. Lopuksi vielä Gal Peltz tässä menettelyssä ilman puhujalistaa. Olkaa hyvä. Kiitoksia, puhemies. Koko tämän aiheen merkitys tulee selväksi jo siinäkin, että kolme edustajaa on esittänyt saman kysymyksen komissiolle. Kyse on myöskin komission uskottavuudesta. Komissionkin uskottavuus on tässä vaakalaudalla, mikäli nyt uusia stressitestejä ei saada hoidettua sellaisella tavalla, että niiden tulokset ovat uskottavia, etkä ne pysty palauttamaan – kuluttajien luottamusta. Pankkiviranomainen ja järjestelmäriskikomitea ovat tehneet työnsä ja pyrkineet varmistamaan e, sen, että tilanne saataisiin kuntoon. Minä näen kuitenkin jotakin avoimia kysymyksiä vielä. Kysymyksiä, jotka osoitan komissiolle. Yksi kysymys liittyy rajat ylittäviin omistussuhteisiin erilaisiin liike-elämän malleihin, joita eri jäsenvaltioissa noudatetaan. Voitteko nyt selkeästi todeta, että stressitesteitä hoidetaan sellaisella tavalla, että yksikään pankki, joka toimii Euroopan alueella, ei joudu tässä millä tavalla vaaralle alttiiksi tai kaltoin kohdelluksi? Kiitoksia. Lopuksi vielä komission jäsen Bernier, olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. Kiitos puhemies ja kiitoksia kaikille puhujille, jotka näin myöhään illalla ovat vielä valppaana osoittaneet eh, olevansa eh, tässä keskustelussa mukana. Eh, Rova Kalle Peltsin kysymys, jossa äsken puhuttiin komission vastuusta minä kyllä kannan vastuuni ja muistan, muistutan siitä, että nämä stressitestit on uuden viranomaisen kanssa sovittu tämän pankkivalvontaviranomaisen, jonka olemme luoneet. E, Euroopan keskuspankki tekee työtä näiden uusien testien eteen yhdessä EBAn kanssa, eli siellä päävastuu on. Sitten vähän laajempi kysymys, missä ovat uhkat ja tulevaisuuden vaarat? No, riskitaso nolla, sitähän ei ole olemassa ja on hyvin vaikea nyt tässä vaiheessa ennustaa tulevaa. Te tiedätte, että markkinat eh, toimivat paljon nopeammin kuin demokraattinen menetelmä – mitä vaikka haluamme nopeasti toimia, toimia niin näin kuitenkin on. Eh, miten me olisimme paremmin varautuneita tähän kuin neljä vuotta sitten, kun kriisi meille tuli USAsta? No, olemme luoneet työvälineitä, meillä on uusia hallintotapoja, me olemme eh, miettineet vastuita, avoimuutta on lisätty – ja se oli se, mikä puuttui tässä suuressa liberalismin aallossa, joka pyyhkäisi maailman yli 90-luvulla. Ja sehän on nyt purettu. Siellä oli ajatuksena silloin liberalismin aikaan, että markkinat hoitavat kaikki asiat. No, G20-kontekstissa ja ehkä vähän muutenkin laajemmalti toimitaan sillä tavalla, että laaditaan hallintovälineitä ja erilaisia hallintotapoja, jolla e, toimimme. Tällaistahan on puuttunut aikaisemmin finanssimarkkinoilta noin 15 vuoden ajan jo. Ja siksi tämä työ nyt onkin tärkeää. No, mitä varten Euroopan pankkiviranomainen on tehty, on perustettu, niin kyllä tämä on tärkeä asia juuri tämän systeemiriskin kannalta. Täällä puhuttiin myös luottoriskilaitoksista, luottoluokituslaitoksista. No, tässä yöistunnossa, jossa eh, nyt olemme, niin eh, koko rahoitushallinnon ydinkysymys on tässä edessämme, eikä, emmekä ole ollenkaan vielä päässeet perille. Täällä voidaan käyttää sana federaatio, jokuhan sen äsken tässä ottikin esiin. Meidän täytyy toimia yhä enemmän yhteistyössä poliittisesti, jotta me pääsemme vähän pitemmälle kuin pelkkään koordinointityöhön. Jean-Paul Gauzes, olen samaa mieltä hänen kanssaan siitä, että näitä uudistuksia on jatkettava luottoluokituslaitosten kohdalla. Tässä on kolmas uudistus jo käsillä, koska kaksi uudistusta on jo aikaisemmin tehty. Er, te Goses puhuitte tästä riippuvuudesta, joka on aivan liiallinen näihin luottoluokituslaitoksiin asioihin voitaisiin monenlaisia luokituksia katsoa siltä kannalta, että tässä on ehkä vähän liiallisu, liiallisesti pankit riippuneet luokituksista, joten tämä asia on myöskin työpöydällämme. Täällä myöskin sitten otettiin monisia, monia muitakin asioita esiin, joista kiitän teitä, koska se kertoo siitä, kuinka te olette, olette halukkaita edistämään tätä asiaa. Kiitän siitä, että mainitsitte sen hyvin tärkeän asian eh, liittyen tähän eh, järjestelmäriskikomiteaan. Me olemme tehneet yhteistyötä kaikkien näiden toimijoiden kanssa, EBAn kanssa ja järjestelmäriskikomitean kanssa, jotta me toimisimme hyvin yhdessä ja että stressitestejä hyvin käytettäisiin. Ei ole kuitenkaan EBAn tehtävä tämä eh, johtopäätösten tekeminen, vaan jäsenvaltioiden eh, siitä, että mitä nämä backstopit sitten ovat eh, hyvin tarkkaan pitää tätäkin asiaa seurata heti stressitestien jälkeen, että mitä tapahtuu. Minä sanoin siinä vaiheessa, kun näitä uusia vir- tahoja luotiin, että hyvää työtä tällä tehdään EBAssa ja myöskin muissa, muissa, eh, muissa muilla tahoilla, kuten järjestelmäriskikomiteassa – Täällähän puhuttiin myöskin vakuutussektorin testeistä, e, jotka olisivat tarpeen. EBA, samanlaisista kuin EBA on tehnyt pankeille. Ja myöskin hyvin tärkeä kysymys tuli esiin. En aio nyt tässä lisävastauksia antaa. Täällä puhuttiin näistä shokkivaikutuksista ja siitä, että ovatko testit nyt paikallaan. Me olemme dialogissa EBAn kanssa, aivan kuten Gigol sanoi. Teemme johtopäätöksiä ja edelliset hän olivat riittämättömät. Ja täällä nyt kehotettiin kunnianhimoiseen toimintaan tiukkaan ja sillä tavalla, että EBAn riippumattomuutta kunnioitetaan. Aivan kuten komissionkin riippumattomuutta eh, kunnioitetaan. No testit ovat sitten valmiita kesäkuun loppuun mennessä ja sitten taas arvioidaan, kuten edustaja Mann puhui tästä vakavaraisuusasemasta. No vakavaraisuutta ei tässä varsinaisesti testeissä tarkasteta, mutta vuoden alussa kerrottiin, että temaattisesti käydään maksuvalmiutta tarkastelemaan, kun ylipäänsä eh, riskiarviointeja tehdään tässä vuoden alkupuoliskolla. Rakkaras pyysi, että komissio katsoisi pitkän tähtäimen toimia – olen aivan samaa mieltä. Tässä hengessä teenkin työtä ryhmäni kanssa laatiakseni uusia ehdotuksia tähän talouden uuteen hallintoon. Ja me eh, sitten katsomme myöskin osakkeen omistajien vastuita. Rova Ferreirakin viittasi tähän. Ja sitten eräs toinen asia, joka minulla oli mielessäni. Se, että miten nämä järjettömät bonukset, joita on maksettu, niin silloinhan riskit on siirretty aivan toisten tahojen maksettaviksi. Me myöskin tarkastelemme, minkälaisia riittämättömiä toimia on tähän mennessä tehty ja tulevina viikkoina me vielä mietimme tätä ja eh, sitten me tartumme myös siihen asiaan, mistä riisi, kriisi on peräisin. Ferreira ja Lamberts eh, myöskin valittelivat eh, stressitestien johdonmukaisuuden puutetta ja sitä, että mm, edelliset testit eivät olleet hyviä. Me tarvitsemme enemmän Eurooppaa testien käyttämisessä. Sitten EBA ja peer review, nämä ovat eh, hyvin tärkeitä asioita. Harmonisointi, Rova Ferreira Siinä olemmekin jo työn touhussa. E, te olette tehneet monia hyviä ehdotuksia. Ja meiltä niitä tulee vielä ennen kuin kesä on ohi. Ford, Kanchane. Te puhuitte uskottavista, avoimista, tiukoista testeistä ja uusi talouden ohjausjärjestelmä, jota olemme nyt yhdessä rakentamassa, johtaa siihen, että 2011 testit tulevat olemaan paljon paremmat kuin aikaisemmat. Me katsomme, mitä olemme oppineet ja parannamme testejä niin, että niistä tulee vielä tiukemmat avoimemmat ja uskottavammat. Kiitoksia. Vielen Dank, Herr Kommissar Barnier. Kiitoksia komission jäsen Barnier. Nyt olemme hieman nyt jäl-